12. L'ordre du jour. Esityslistan mukaisesti siirrymme nyt yhteiskeskusteluun työpaikkojen luomisesta ja PK-yrityksistä. Ja annan puheenvuoron aluksi Rova McIntyrelle. Neljä minuuttia hän on esittelijä. Uh, Kiitos, rouva puhemies. Vaan ensimmäisenä minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta työstä. Ja haluaisin myöskin todeta, että on hyvä, että me käymme tätä keskustelua tänään. Ja tämä liittyy myöskin ITREn päätöslauselmaan, ja nämä täydentävät toisiaan. Jotta me voisimme tähän työttömyyteen Euroopassa puuttua, meidän pitäisi miettiä uusia innovatiivisia tapoja, joilla EU voisi luoda sellaisen ympäristön, joka tukisi yrityksiä ja loisi sitten uskallusta investointeihin. Mutta kuitenkaan tämä ei saisi olla työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta pois. Minun tarkoituksenani on eh, se, että mitenkään ei vähennetä työntekijöiden suojelua, mutta minä haluan vähentää byrokratiaa. Haluaisin, että olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa panna eh, säädöksiä eh, täytäntöön. Meidän täytyy saada oikea sääntelykehys suojelemaan työntekijöitä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että yritykset samanaikaisesti voivat kasvaa ja tehdä innovaatioita ja luoda uusia työpaikkoja. Suunta on jo oikea. Eh, Small Business Act on ollut sellainen ja nyt meillä on tämä S, eh, tämä PK-yritysten teksti myöskin. Tässä on kymmenen kaikkein eh, tärkeintä lakia PK-yritysten kannalta käyty läpi. Ja kun me katsomme, miten laajasti poliittiset näkemykset tässä jakautuvat, eh, niin on aivan oikein sanoa, että olemme päässeet jonkinlaiseen tasapainoiseen ratkaisuun. Meillä on ajatuksia siitä, kuinka pk-yritykset eh, saisivat enemmän lainoja, kehittäisivät yrittäjyyttä ja tämän mietinnön ajatus perustuu siihen, että pienet yritykset voivat tuottaa 90 miljoonaa työpaikkaa EUn alueelle. Pienten yritysten liitto yhdistyneessä kuningaskunnassa puhuu tämän asian puolesta. Ja minä tiedän, että monet eurooppalaiset eh, poliitikot ovat eh, samoilla linjoilla. Minä en olisi voinut paremmin itse toimia, koska kyllä yrittäjyys on toimivan ja kilpailukykyisen Euroopan ytimessä. Tämä on hyvin jännittävää, innostavaa, haastavaa perustaa yritys ja sitä kautta vaikuttaa talouteen. Euroopan instituutiot ja, ja jäsenvaltiot eh, niiden on tuettavaa yrittäjätoimintaa. Yritysten täytyy olla kilpailukykyisiä tässä tämän päivän kirjassa markkinassa. Täytyy myös korostaa kaikkia kykyjä ja huolehtia siitä, että työlainsäädäntö on joustavaa ja hallittavaa sillä tavalla, että pk-yritykset voivat toimia. Meillä täytyy tietenkin olla samanlaiset säännöt kautta Euroopan. 85 prosenttia uusista työpaikoista tulee PK-yrityksiltä ja ne työllistävät kolme neljäsosaa työvoimasta. Pienet ensin työmarkkinapolitiikassa on hyvä ajatustapa. Ja kuinka voitaisiin hyvää toimintaympäristöä luoda yrityksillä? On katsottava ensinnäkin kuinka voitaisiin alentaa käynnistyskustannuksia ja kuinka toimia siten, että saadaan todellakin työntekijät koulutettua siten kuin markkinat tarvitsevat. Ja yrittäjyydestä puhuttaessa eh, on valiteltavaa, että eh, lukumäärät ovat vähentyneet 45-35 prosenttiin viime vuosina. Kuitenkin kokemuksista on aina opittu ja niitä tulisi näin ollen hyödyntää olisi mahdollistettava parempi pääsy yrittäjyyteen ja katsottava, miten pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä voidaan parempien sääntöjen myötä tukea. 84 edustaja ja minä olemme esittäneet tarkistuksen, täysistunnon tarkistuksen. Toivottavasti voitte kaikki tukea sitä. Tarkistus 2 nimenomaan kertoo siitä, mikä on nykytilanne yritysten osalta, jotka palaavat tuotantoalueelle Euroopassa. 200 000 uutta työpaikkaa olisi mahdollista luoda tulevina vuosina, jos Britannian ja muihin maihin nämä yritykset toimintansa palauttaisivat ja tällä tavalla tulisi toimia. Taloudella me näin olisi hyvä mahdollisuus tukea tätä työpaikkojen ja yritysten palauttamista. Ja on tärkeää, että komissio yhdessä jäsenmaiden kanssa ponnistelee tähän suuntaan. Toivottavasti kaikki voivat tukea tätä mietintöä. Se on tärkeä askel eteenpäin, jos halutaan myönteisempi yrityksiä ja työpaikkoja luova ilmapiiri Eurooppaan luoda. Kiitos. Edustaja Rybik seuraavaksi, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ensinnä haluaisin kiittää esittelijää. Työpaikkojen luominen on todellakin avainsana tänä päivänä. Nuoria työttömiä on miljoonia joissain jäsenmaissa 5-10 prosenttia on työttömänä, joissa jäsenmaissa 50kin prosenttia. Ja on todellakin mietittävä, miten hyväpalkkaisia, hyviä, innovatiivisia, uusia työpaikkoja voitaisiin luoda. Käännyn tai haluaisin kiittää nimenomaan eh, herra Tajania eh, siitä, että nyt tutkimus on käynnissä tästä asiasta. Mitkä ovat ne EU-määräykset, jotka aiheuttavat yrityksille hankaluuksia? Eh, mitkä hankaloittavat yritysten toimintaa Euroopassa? On tärkeää, että puhutaan nyt oikeilla nimillä asioista on sääntöjä ja määräyksiä, jotka johtavat siihen, että tuotantoyritykset ja muut siirtävät toimintansa muualle pois Euroopasta monesti ihmetellä, miksi uusia työpaikkoja mielenkiintoisille aloille ei ole mahdollista saada. On tärkeää, että jo kouluissa tehdään mielenkiintoisiksi oppiminen ja kannustetaan jo kouluissa ymmärtämään, kuinka mielenkiintoista voisi olla toimia yrittäjänä. Ja tärkein estehän sitten syntyy siinä vaiheessa, kun yrittäjäksi ryhtynyt henkilö ottaa ensimmäisen työntekijän töihin taustalla pitäisi olla äh, juridiikan opinnot jos haluaisi edes osittain ymmärtää kaikki monimutkaiset kiemurat joita tällöin on hoideltava kun ajatellaan pientä yritystä tai yrittäjää, joka ottaa ensimmäisen työntekijän töihin, totta on, että se on hyvin riskialtis askel ja tällöin saattaa syntyä kaikenlaisia hankaluuksia. Ja onkin tarkasteltava sitä, eh, mitkä ovat sellaisia kohtia lainsäädännössä, jossa eurooppalaista lainsäädännöstä saataisiin hyötyä, ei päinvastoin. Eli että lainsäädäntö tukisi työpaikkoja? Onko tehty vaikutusten arviointeja? Onko tehty esimerkiksi eh, keskisuurten yritysten osalta tilannearvioita? Kuinka voidaan taata se, että työpaikkoja saadaan lisää? Ja tietysti paras olisi lainsäädännössä lähteä liikkeelle siitä, että lainsäädännön myötä uudet innovatiiviset työpaikat mahdollistuvat. Ja kun puhutaan nuorista, eh, jotka ovat innokkaita, kuinka voidaan tätä innostusta tukea edelleen? minkä tyyppisiä kannustimia tarvittaisiin sen suhteen, että eh, innostetaan ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi ja rohkaistaan ottamaan töihin tämä ensimmäinen työntekijä nykyjärjestelmä eh, puhuu vastuusta, se on eh, rankaisuihin perustuva pitkälti eh, aina ensimmäinen epäonnistuminen siihen liittyy suuria suuria riskejä sen sijaan esimerkiksi yhdysvalloissa on mahdollista pian sitten keksiä uutta tekemistä ja kehitellä joku uusi hanke mutta euroopassa helposti jää kiinni näihin alkuajan hankaluuksiin. Ja mielenkiintoinen tämä tutkimus on ollut esimerkiksi kemian alan yritykset, niillä saattaa olla hankaluuksia. esimerkiksi eh, Eurooppa-hankkeen yhteydessä jo ymmärsimme, että tässä on kyse varsin monimutkaisesta menettelystä ja tämä sulkee PK-yritykset helposti ulkopuolelle, koska nämä kaikki lupavelvoitteet, niitä on hankala hoitaa jo resurssipulan vuoksi eikä välttämättä ole myöskään äh, pienillä yrityksillä varaa tämän tyyppisiin toimiin. Ja sitten kun puhutaan vievistä yrityksistä, niin ALV-asia on ongelma. Äh, ALV-palautusten saaminen kestää äärimmäisen kauan ja ehkä voitaisiin katsoa jonkinlaisia avoimia menettelyjä, yhden lukun järjestelyjä tulevaisuudessa, kuinka niitä voitaisiin hyödyntää. Ja sitten tuoteturvallisuus ja markkinavalvontakysymys kohdistuu tietysti myös PK-yrityksiin. On hyvä, että viime aikoina on kiinnitetty tietosuoja yhteyksissä myöskin ammattipätevyysasioihin ja toisaalta siihen, kuinka esimerkiksi laskentatoimen yhteydessä asiat tulisi nopeutetummin hoitaa. Eli kyllä edistystä on tapahtunut, mutta tehtävää on vielä paljon jäljellä, jos halutaan todella edetä näissä kysymyksissä ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Kiitos ennen kuin annamme puheenvuoron komission jäsenelle. Teille on sinisen kortin kysymys. Otatteko vastaan kysymyksen edustaja Tikaulta? Olkaa hyvä, edustaja Tikau. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puhemies Haluaisin kysyä edustaja Rybikiltä seuraavaa. Vuonna 2009 noin miljardin euron ohjelma hyväksyttiin PK-yritysten tueksi. Yksi ohjelman tarkoituksista oli nimenomaan luoda työpaikkoja PK-yrityksiin. Haluaisin kuulla, oletteko ottanut huomioon tämän ohjelman ja moniako työpaikkoja saatiin luoduksi tällä ohjelmalla? Kiitos. Please, time for the answer. Nyt voitte vastata, olkaa hyvä. Kiitos kysymyksestä. Kun investointirahastosta puhutaan, niin Paljon hyvää on saatu aikaan, varsinkin kun ajatellaan asioita PK-yritysten kannalta ja sitten näitä riskipääoma Tässä vipuvaikutukset ovat suuret. Noin 25-30 kertaisesti saadaan tämä alkurahoitus hyödynnettyä. Ja tämä mahdollistaa työpaikkojen syntymisen, jos ajatellaan, että miljardi euroa ei välttämättä ole valtava summa, jos ajatellaan, mitä esimerkiksi eh, pankkisektorilla hukkaan eh, on mennyt. Tätä summaa ei voida sitten enää hyödyntää, mutta ehkä kannattaa kuitenkin tähdätä siihen, että olisi mahdollista tällä tavalla paremmin hyödyntää eurooppalaista sijoitusrahastoa. Przechodzimy do wypowiedzi w imieniu komisji. Pan wiceprzewodniczący. Kiitoksia. Nyt komission puheenvuoro. Komission jäsen Tajani. Kiitos. Haluaisin lämpimästi kiittää Rubikia ähm, siitä, että voidaan päättää vaalikausi siihen, että keskustellaan ihan reaalitalouteen liittyvistä kysymyksistä. 23 miljoonaa pk-yritystä Euroopassa, jotka muodostavat taloutemme selkärangan. Komissio yhdessä parlamentin kanssa on asian eteen pitkään tehnyt töitä ja onneksi onnistuimme loppujen lopuksi vakuuttamaan neuvostonkin siitä, kuinka tärkeää on sellaista teollisuuspolitiikkaa harjoittaa Euroopassa kuin mitä nyt sitten on päätetty tehdä. PK yritykset muodostavat erittäin tärkeän osan taloutta. Tietysti suuryrityksetkin ovat tärkeitä, mutta tärkeää on, ymmärtää se, että uusia työpaikkoja ei ilman niitä voi luoda. Mitä tässä nyt sitten tulisi tehdä? Tässä tietysti on esimerkiksi sisämarkkinoille pääsykysymystä tarkasteltava. 20 prosenttia onnistuu toimimaan oman maan rajojen ulkopuolella PK-yrityksistä puhuttaessa ja vielä pienempi määrä sitten ihan EUn ulkopuolella. Eli tarvitaan yksinkertaisempaa sääntömenettelyä, jotta vähennetään ja pienennetään niitä esteitä, joita vielä PK-yritysten toiminnan tiellä on. teollisuuden kehitysesitys, jonka komissio eh, on esittänyt, lähtee liikkeelle eh, kolmesta hankkeesta. Tarvitaan kuukausi aikaa lupamenettelyyn ja ylipäätään kaikkiin eh, määräaikoihin tulee saada aikaan lyhennystä. ja komissiossa nimenomaan on katsottava, mitkä ovat vielä aukkokohtia ja hankalia kohtia näissä kysymyksissä. Ja komissio tulee ihan lähiaikoina esittämään eh, tiedonannon aiheesta ja järjestämään myöskin julkisen kuulemisen mm, näistä kysymyksistä. Ja tulemme myöskin tarkastelemaan kaikkia unionin aloitteita, joilla pyritään erilaisia pk-yrityksiin kohdistuvia taakkoja helpottaa. Rubik mainitsi tärkeimmät kymmenen hallinnollista taakkaa, josta mekin olemme puhuneet, ja pyrimme reagoimaan eh, Ritsin liittyen. Se on tässä ensimmäisenä, sitten toisaalta myöskin kustannuskysymykset, pk yrityksistä puhuttaessa on mainittu myöskin mainittu henkilö, joka, joka liittyvistä kysymyksistä vastaa ja sitten miten suojella ja turvata rajatyöntekijöiden tilanne ja on myöskin katsottava miten edetä yhden luukun menettelyssä nimenomaan rajat ylittävissä liiketoimissa alv verotuksen liittyen kaikissa lainsäädäntöaloitteissa tulisi huomioida myös pienten ja keskisuurten yritysten merkitys ja kaikista jäsenmaista on mainittu tällainen niin sanottu PK-yrityksiä tukeva lähettiläs, joka vastaa nimenomaan koordinointitoimista ja tämän PK-yrityksiin kohdistuvan lainsäädännön täytäntöönpanon tarkastelusta. Ja tässä yhteydessä vielä esittäisin sen, kuinka tärkeää olisi, että jäsenmaat toimivat johdonmukaisesti myös käytännössä Monesti ollaan valmiit paperilla vaikka mihin, mutta sitten kun konkreettisiin hankkeisiin pitäisi mennä, ei olekaan niin helppo saada mitään aikaan. Eli olisi tärkeää, että eh, todellakin ryhdyttäisiin myös käytännössä johonkin. 150 miljardia on nyt eh, laitettu teollisuuteen ja 40 äh, horisontti 2020 äh, ohjelman kautta tutkimukseen ja 2,5 miljardia sitten kosmeen. Eli ensimmäistä kertaa budjetissa on näinkin suuret erät näihin kohdistettu. Ja e, haluaisin tässä vaiheessa lämpimästi kiittää viime vuosien hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja komission välillä ja kiitokset teille tuestanne komission esitykselle. Rupin puheenvuorossa mainitsi myöskin itsenäisistä ammatinharjoittajista ja me olemme toimintasuunnitelman juuri valmiiksi saaneetkin liittyen itsenäisiin ammatinharjoittajiin. On erittäin tärkeää tukea yrittäjyyttä. Ja nyt ensimmäistä kertaa itsenäiset ammatinharjoittajat on tällaisiksi määritelty ja näin voivat osallistua kaikkiin eh, ammatillisiin yhteisöihin, niin kuin kaikki PK-yrityksetkin voivat. Eli tämä on tärkeä edistysaskel. Se on tärkeä nimenomaan, kun ajattelen niitä tahoja, jotka uusia työpaikkoja luovat. Sitten maksuviivästykset Tämä asia on myös ollut suuri ongelma omassa kotimaassani, mutta kansalaisten tulee maksaa veroja, mutta on erittäin tärkeää, että valtiot näyttävät esimerkkiä ja maksavat ajallaan ne maksut, joita niiden on suoritettava eri eh, toimittajille. Basel 3. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia vahvasta kannasta tämän asian tarkastelussa. Ja tällä tavalla sitten mahdollistetaan helpompi eh, luotonsaanti PK-yrityksille. Ja kaikki nämä kasvualoitteet, joita on esitetty. Toivottavasti niistä on hyötyä PK-yrityksille, varsinkin kun pyritään tukemaan niiden kansainväliselläkin sektorilla tapahtuvaa toimintaa. Niin kuin totesin, varsin pieni määrä nykyisistä PK-yrityksistä toimii myös kansainvälisesti. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja listallamme on edustaja Andres Varea. Mahtaakohan hän olla paikalla? Hän ei ole paikalla. Siirrymme sitten Regi-valiokunnan puheenvuoroon. Edustaja Kaidenbach, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Voin yhtyä siihen, mitä sanoitte. On hyvä kuulla, että luoton saantia on tarkoitus helpottaa. Toteaisin kuitenkin, että tässä ei ole kyse siitä, että me puhutaan vain yrityksiin, vaan pyritään tukemaan kaikkia niitä kansalaisia ihmisiä, joilta löytyy yrittäjähenkeä. Ja meillä on erilaisia mahdollisuuksia näin tehdä, eli on tärkeää tiedottaa ihmisiä hyvin siitä, miten yrityksen voi perustaa, kerrotaan eri verkostautumismahdollisuuksista, kerrotaan uusista markkinoista ja uusten, uusien yritysten perustamismäärät eivät tässä ole kaikkein olennaisin asia, vaan on tarkasteltava sitä, mitä tapahtuu viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana yrityksessä. On tarjottava yrityksille sellaiset toimintamahdollisuudet, että ne voivat toimia hyvin ja ottaa töihin uusia nuoria työntekijöitä. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa myös nuorisotyöttömyyteen. Kiitos.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

Tämä keskustelu tulee juuri kiperään kohtaan, koska me tiedämme, kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat meidän taloudellemme. Kun puhutaan ihmisten kanssa, jotka haluavat luoda yrityksiä, he sanovat meille, että he on, törmäävät aina joihinkin ongelmiin, ongelmiin, jotka me voisimme ratkaista, mutta meidän pitää myös antaa jäsenvaltiolle tämä tehtävä. Meidän pitää saada koulutus riittäväksi, meidän pitää myös toimia sillä tavalla, että ne, jotka haluavat luoda yrityksiä, jotka haluavat tehdä työtä pk-yrityksissä, voidaan hyötyä hyvistä ammattikoulutuksista. Me törmäämme kasvavaan työttömyyteen EU-ssa, mutta meillä on paljon avoimia työpaikkoja PK-yrityksissä. Meidän pitää todella löytää hyvä yhtälö kysynnän ja tarjonnan välillä me törmäämme myös sääntöihin, joita me itse olemme myös laatimassa Euroopan parlamentissa. Meidän täytyy ottaa niiden vaikutus PK-yrityksiin. Olemme ihan varma siitä, että unionin komissiolla on hyviä aloitteita, niihin täytyy suhtautua, ne täytyy toteutua sillä tavalla ja tarkastella niitä niin, että onko, ovatko säännöt soveliaita PK-yrityksille. Meillä on myös rahoitusongelma, jos Yritykset haluavat kasvattaa toimintaansa, jos he haluavat investoida, niiden täytyy päästä, niille pitää tarjota äh, mutta ei ainoastaan pankeista, mutta myös rahoitusmarkkinoilta. Pankkien rahoituksen pitäisi käynnistyä uudestaan, mutta uusten tyyppistä rahoitusta myös pitää olla PK-yrityksen saatavilla, koska silloin ne voisivat, silloin voitaisiin parantaa näiden tilannetta. Niin. Kiitos, edustaja Morvai. Köszönöm szépen óriási az érdeklődés. Kiitos. Kiitos puhemies. Minä huomaan, että mielenkiinto on ollut suunnatonta tätä aihetta, koska 24 edustajaa käyttää puheenvuoron todella tärkeä puheenaihe, koska puhumme pk-yrityksistä. Me puhumme työpaikkojen luomisesta ja toivon, että jonakin päivänä Unkarissa poliittiset päät poliitikot ja päättäjät tulevat ymmärtämään, että ei ole kyse kahdesta eri aiheesta. Työpaikkojen luominen ei tarkoita sitä, että unkarilaisten pitäisi tehdä työtä kansainvälisille yrityksille vailla oikeuksia ja vain minimipalkan turvin. Työpaikkojen luominen itse asiassa tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tarjota ihmisille mahdollisuus saada kunnollinen työpaikka. Ja kaiken tämän pitäisi tulla ylhäältä päin, jotta unkarilaisista tulisi ai, yhdenvertaisia kansalaisia muita sitten kanssa haluaisin puhua kohdasta 54 tässä tekstissä, jossa puhutaan yritysten ja yrittäjien mahdollisuuksista ja siitä tosiseikasta, että yrittäjillä pitäisi olla enemmän ö, tietoa rahoitusmahdollisuuksistaan. Tämä raha pitää mennä niille, jotka sitä tarvitsevat. Dziękuję bardzo i przepraszam, ale mamy bardzo nie, duży niedoczas, a debata... Me Olemme nyt jäämässä aikataulusten jälkeen. Meillähän on ollut tässä jo viivästyksiä, joten nyt menemme menettelyn ilman puhujalistaa. Ja Pane Jotova ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Председател, поздравявам госпожа Макинтайр за доклада, описващ бизнес средата в Европа и необходимост. Haluan kiittää Rouva McIntyrea mietinnöstään, jossa hän puhuu yritystoiminnasta Euroopasta ja miten voidaan edistää yritys, yrittäjyyttä. Jos me haluamme kehittää tätä toimintaa Euroopassa, meidän pitää saattaa sille välttämättömät olosuhteet. Kuitenkin, kun on hallinnollisia rahoituksellisia vaikeuksia, niin ainoastaan 17 prosenttia eurooppalaista uskovat, uskoo, että heillä on riittävät tarvittavat olosuhteet. Me tarvitsemme aikaa ja nopeutta. Sen takia tiedon saanti, päivit, kehittetty tieto, asiantuntijuus, teknologia, riskipääomat ovat tärkeitä yrittäjille. Sen takia minä olen ehdottanut, että vuonna 2017 julistettaisiin yrittäjyyden vuodeksi Euroopassa. Kiitän kaikkia kollegoja tuesta ja toivon, että huomenna äänestyksen jälkeen tämä ehdotus on, tulisi todella todelliseksi ehdotukseksi. Następną mówczynią będzie pani Róża Tomasic. Kiitoksia. Tomasic, Zastupnica iz Hrvatske u kojoj su poduzetnička i Puhemies. on kärsinyt näistä eh, fiskaalipoliittisista toimista. talous on kärsinyt, vaikka lupauksia kasvusta ja elpymisestä on esitetty mutta niitä tässä ei kuitenkaan ole panostettu eh, julkisen sektorin ja olisi hyvä kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että saadaan aikaan myönteisempää lähestymistapaa ja myös Euroopan tasolla toimitaan ja näin toivottavasti omassa maassammekin ilmapiiri muuttuu. Kroatialla kohta tässä aika loppuu kesken. Toivottavasti asioissa edetään nopeasti. Ihmiset kärsivät äh, byrokratiasta ja työttömyysluvut vain kasvavat ja kasvavat. Jedna minuutta, bardzo arvoisa Kiitos puhemies. Nykyinen talousilmasto vaatii sitä, että katsomme tarkkaan, miten parhaalla tavalla saamme kasvua ja työpaikkoja. Tämä mietintö on huomattava panos tähän keskusteluun, kun se keskittyy yrittäjyyden merkitykseen. Minä itse olen puhunut tämän puolesta koulutusalalla jo kahden vuosikymmenen ajan. Pitäisi luoda myös oikeanlainen ilmapiiri pk-yrityksille tutkia ensinnäkin hallintotaakkaa tarkkaan, joka yrityksille aiheutuu. Olen pettynyt, kun havaitsen, että vasemmisto pyrkii poistamaan myönteisiä asioita tästä mietinnöstä. Vihreät eivät katso, että me pitäisi varmistaa, että koulutusjärjestelmä huomioi yritystaidot, ei, eikä myöskään tue sitä, että tarjoamme investoinneille ja työpaikoille kannustimia. Ja sitten vihreät eivät katso, että demokraattista valvontaa pitäisi olla työmarkkinasuhteessa. Meidän pitäisi pyrkiä tehokkaaseen unioniin, jossa pidetään keskiössä parempaa säätelyä. Me tarvitsemme kaikki myönteiset elementit, joita vain tästä mietinnöstä sunkin löytyy. Kiitoksia. Ransdorf, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Esittäisin komission jäsenelle kysymyksen. Voisitteko hieman kertoa niistä rahoitusvälineistä, joita olisi mahdollista hyödyntää, kun halutaan kuroa umpeen tätä aukkoa, kun toisaalta halutaan ymmärtää se, että PK-yritykset luovat 75 prosenttia työpaikoista, mutta sitten vain 4 prosenttia on niiden osuus kehityksestä ja tutkimuksesta. Jollain tavalla tämä aukko tulisi tilkkiä ja pyrkiä vaikuttamaan tämän suhdan tilanteeseen. en tiedä, mitkä ovat niitä rahoitusvälineitä, joita voitaisiin hyödyntää pk-yrityksiä Edustaja Kiitos puhemies. Haluan kiittää McIntyrea hänen ponnisteluistaan mietinnön tiimoilta ja voin yhtyä hänen toiveeseensa saada pk-yrityksiin menestystä, jotta ne voivat luoda työpaikkoja. Isossa Britanniassa pk-yritykset luovat noin 43 prosenttia työpaikoista ja palkkaavat äh, sen verran työvoimasta. Me olemme kuitenkin eri mieltä siitä, miten tässä edettäisiin. Hän katsoo, että tämä onnistuisi Euroopan unionin sisältä päin. Monet konservatiivit ovat toivoneet tämän tapaisia uudistuksia. Katson, että tämä on hyvin epätodennäköistä. 2009 Birminghamissa pienten yritysten liiton manifestissa todettiin, että ei enää Euroopan unionin lainsäädäntöä vähentäkää byrokratiaa. McIntyre on poistanut yhden lainsäädäntöhankkeen kahden ja puolen vuoden aikana ja Rubik puhuu ilmiöstä nimeltä cold plating. Konservatiivihallitus häviää, menettää nämä työpaikat Euroopassa. And uh, let me ask Mr. Sitten haluaisin pyytää komission edustajaa päättämään tämän keskustelun. Herra Tajani, olkaa hyvä. Kiitos. Ihan lyhyt puheenvuoro. Vaikuttaa siltä, että pitkälti olemme samalla linjoilla tästä asiasta ja ymmärrämme, kuinka tärkeää on pitää esillä tätä asiaa myös tulevina vuosina. Kommentoisin kuitenkin hieman tätä rahoitusasiaa, luotonsaantiasiaa. 150 miljardia on päätetty nyt antaa eh, teollisen politiikan, teollisuuspolitiikan käyttöön. 40 tästä eh, horisontti 2020-ohjelmaan ja sitten 4,5 kosmeohjelmaan. 25 prosenttia tai 20 prosenttia sitten suunnataan tästä ensimmäistä PK-yrityksille ja Kosmen osalta sitten eh, väännettiin kättä siitä, että matkailun ja kansainvälistymisen osalta nimenomaan kohdennettaisiin toiminta erityisesti PK-yrityksille. Mutta ongelmana oli neuvosto varsin usein. Eh, halutaan kiertää varsinainen vastuunkanto. Totesin jo alussa, että joissain jäsenmaissa valitellaan liiallisesta byrokratiasta yhteisössä, mutta sitten kun pyrimme sitä jollain lailla purkamaan, niin nimenomaan nämä samat maat sitten tuntuvatkin puolustavan byrokratiaa ja sen painoa. Ja niin valitettavaa on, että eh, nyt neuvosto on estänyt tämän paketin edistymisen ja toivottavasti onnistutaan nyt kuitenkin asian etenemiseen ja varsinkin Euroopan investointipankkia olisi ollut hyvä voida hyödyntää, koska siitä olisi erityisesti PK-yrityksille ollut etua. Tämä keskustelu, hyvä puhemies, kertaalleen vielä osoitti sen, kuinka komissio ja e- Euroopan parlamentti ovat pitkälti samoilla linjalla sen suhteen, miten PK-yrityksiä tulisi tukea. Kriisistä voidaan päästä ulos vain, jos onnistumme siinä, että osaamme auttaa ja tukea reaalitaloutta, tukea markkinoiden kehitystä ja ymmärrämme sen, että markkinat eh, on sellainen toiminta-ala, jossa myöskin sosiaaliset kysymykset tulee huomioida. Ja tämä taas tulee huomioiduksi silloin, jos ymmärrämme sen, minkä tyyppistä tukea PK-yritykset tarvitsevat. Ja PK-yritykset on huomioitava, koska niiden kautta voidaan mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen. Kiitoksia komission jäsen. Nyt esittelijä, edustaja McIntyre, olkaa hyvä. I think we've heard a number of... Olemme kuulleet keskeisiä seikkoja tässä keskustelussa. Ensinnäkin, että yritykset, erityisesti pk-yritykset, tarvitsevat tukea, tietotaitoa siitä, miten ne saavat paljon tarvitsemansa rahoitusta esimerkiksi yhdeltä luukulta, yhden nettisivun kautta. Toiseksi on tärkeää että yrittäjähenkeä vaalitaan alusta saakka koulussa ja yliopistoissa. Olen kiitos teille, edustaja Rybik, siitä, että nostitte esille tämän nimenomaisen aiheen. Yrittäjäksi tulemista meidän on kaikille opetettava. Haluan kiittää myös Pana Jotovaa siitä, että hän ehdottaa sitä, että EU-ssa e vietettäisiin yrittäjyyden teemavuotta. Niin ikään Kroatian yritysten pitäisi voida kukoistaa sitä kautta, että karsimme, demo, äh, karsimme byrokratiaa. Eurooppalaiset markkinat ja sen 500 miljoonaa asiakasta ovat hyvin houkuttelevat pienille yrityksille. Me lain säätäjänä joudumme leikkaamaan byrokratiaa, poistamaan hallintotaakkaa. Jos on pienyrittäjä, niin tekee koko pitkän päivän oikeaa työtä. Ja sen jälkeen täytyy vielä olla tilinpitäjä ja oikeusoppinut. Eihän näin voi olla. Kyllä yrittäjän täytyy pystyä keskittymään ydintyöhönsä siihen, että hän pyörittää yritystä ja voi työllistää lisätyöntekijöitä. Haluan suositella omaa mietintöäni parlamentin hyväksyttäväksi ja toivon, että kaikki voimme yhtenä rintamana vaatia byrokratian purkamista, yrittäjyysmahdollisuuksien lisäämistä, työpaikkojen luomista niin, että yrityksemme voivat kukoistaa. Kiitos. Dziękuję bardzo pani poseł. Zamykam wspólną debatę. Kiitoksia. Nyt tämä aihe on käsitelty loppuun. McIntyren mietinnöstä äänestämme huomenna. No, Przepraszam najmocniej, ale głosowanie odbędzie się jutro. Olen pahoillani tästä pienestä keskeytyksestä. Huomenna siis äänestämme kello 18 alkaen. Uh, olkaa hyvä. I just want to ask... Niin puhemies. Kuinka monelle ette antanut puheenvuoroa Catch the Eye-kierroksella? Tämä on tärkeä aihe. Itse nousin viideltä aamuna, nyt kello on jo yli kymmenen illalla. Ne, jotka puheenvuoron halusivat käyttää, olisivat näin voineet tehdä, koska usein täällä valitellaan sitä, että paikalla ei ole tarpeeksi jäseniä. Mitä järkeä tässä on, jos kätsejä puheenvuoroakaan ei myönnetä? No jos täällä sali olisi täynnä väkeä, ymmärtäisin kyllä ehkä tilanteen paremmin. Eli olisi kiva kuulla, kuinka monelle puheenvuoron annoit. Kelly. Niin kuin muistat edustaja Kelly, sääntöhän on sellainen, että Enimmillään viisi jäsentä saa puheenvuoron. Annoin viidelle yhdeksästä puheenvuoroa. Olen pahoillani, että ette ollut ensimmäinen EPPstä, joka pyysi puheenvuoroa. Mutta tämä keskustelu on nyt päättynyt ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Minuutin puheenvuorot. Lähdemme liikkeelle. Edustaja Edith Bauerin puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Arzu. Elnök úr, Malina Hedvig szlovákiai magyar diáklán ügye 7 évre tekint vissza. Kiitos Eräs unkarilaista, erästä unkarilaista opiskelijaa on vainottu jo yli seitsemän vuoden ajan. Seurantatutkimus